Yeah, yeah, then I'll move in, into America. Dear colleagues, good afternoon. Um, I propose we start uh, the meeting. A few announcements to make. The first one is um, I would like to suggest to move the second point. Hyvää iltapäivää. Voimme aloittaa kokouksen. Esittäisin, että siirretään tuo toinen esityslistan kohta, joka liittyy valiokuntamatkaan Ispraan, siirretään se myöhäisempään kohtaan ja yhdistetään se viime viikkoisen Luxemburgin, Saksan ja Ranskan matkan käsittelyyn. Yhdistellään nämä asiat ja hoidetaan kaikki kerralla. Does anybody have any problem with that? Onko kenelläkään mitään huomautettavaa tähän? Ei niin näyttäisi olevan. Hyvä. Tänään meillä on tulkkaus 16 kielellä kokous lähetetään verkossa ja meillä ei ole kokousasiakirjoja, ne ovat sähköisiä. Pöytäkirjat löydätte online meeting kansiostanne ja jos niihin ei ole mitään huomautuksia, niitä pidetään hyväksyttyinä. Olen iloinen vuodessani toivottaa tervetulleeksi herra Crandlering Michiganin päästövirastosta. Hän edustaa täällä EPA, eli Yhdysvaltojen ympäristövirastoa. Aikaisemmin vain muutamat mepit täällä tunsivat EPAan, mutta nyt jopa Euroopan parlamentin ulkopuolella ihmiset ovat kuulleet teidän laitoksestanne erittäin tärkeänä ja vaikutusvaltaisena ympäristövirastona. Haluaisin ensin antaa teille puheenvuoron, johdantopuheenvuoroanne varten ja sitten parlamentin jäsenet voivat esittää teille kysymyksiä. Olen iloinen voidessani toivottaa teille tervetulleeksi. Kiitos puheenjohtaja, hyvät emissiovaliokunnan jäsenet. <clears throat> Minä minä olen Christian Brunner ja johdan Yhdysvaltain ympäristötoimistoviraston liikenne- ja ilmanlaatuvirastoa. Ja meidän tarkoituksena on sitten pyrkiä estämään, vähentämään ilmansaasteita ja, ja, ja äh, kasvihuonekaasujen äh, päästöjä äh, autoista, ajoneuvoista ja niiden polttoaineista, edistää sitä puhdasta teknologiaa, teknologiaa ja polttoaineita ja pyrkiä sitten myöskin muutenkin minivoimaan me tutkimme kevyitä ja raskaita ajoneuvoja, busseja, maatalous- ja rakennuslaitteita, ruohonleikkureita ja muuta puutarvälineitä. Ylipäätään sitten myöskin viihde käyttöön tarkoittaa ajoneuvoja muut veneille, veneitä ja näin pois. Meidän tarkoitus on myöskin niitä arvioida sitä, mitä laatuun ongelmia saattaa tulla sitten, kehittää siihen ratkaisuja, mitata tuloksia ja tukea sitten tällaisia päästöjä tilastointia. Me pyrimme myöskin kehittämään kansallisia standardeja ja käyttämään erilaisia kannettavia ja liikkuvia lähdestandardeja, pyrkien sitten myöskin näissä, pääsemään sitten näissä ilmapäästötekijöissä ajan tasalle ja samoin teemme tutkimusta äh, äh, meidän on täyttää tarkoitus myöskin sitten kehittää uusia testijärjestelmiä. Ilokseni saan olla täällä mukana eh, kertomassa vähän työstämme. Meillä on pitkä historia pitkät, pitkä historia näiden eh, emissio- ja päästönormien eh, rajaamisessa ja selvittämisessä. Nämä on selkeästi vaikuttaneet ilmanlaatu myönteisesti Yhdysvalloissa. Ne ovat, tässä on koko joukko vain tavoitteita, jotka pidämme, myötä pidämme. Tää, tää, kaikkein tärkeintä ensinnäkin eh, Clean Air, asetus puhtaasta ilmasta, on antanut meille velvollisuuden ja oikeudet päättää omista päästöstandardeistamme. Me asetamme sellaiset standardit, jotka ovat suoritusperusteisia, merkitse sitä, että me anna mitään erityisiä ohjeita, mitä järjestelmää pitäisi käyttää. Autovalmistajat saavat itse käyttää parhaaksi katsomansa äh, äh, laitteita. Äh, tietysti me olemme oppineet, että tällaiset suoritusperusteiset standardit, jotka sitten yhdistetään sellaiseen joustavaan säännöstöön, esimerkiksi sellaisen mahdollisuuksiin arvioida ja tallettaa ja käydä kauppaa päästö päästöluvilla ovat sitten antaneet innovaatioille vapaammat kädet. Toiseksi 90-luvun lopulla olemme järjestäneet, kehittäneet sellaisia järjestelmiä, joilla pyritään vähentämään päästöjä ja sitä kautta sitten saaneet uudet standardit ajoneuvoille ja polttoaineille. Jos optimoimme tämän, nämä ajoneuvo- ja polttoainestandardit samaan aikaan, pyrimme saamaan sitten halvalla, mahdollisimman halvalla parhaan, parhaan mahdollisen tuloksen. Kolman, kolmannekseen me katsomme, että meillä on yhteistyö valmis sääntelyprosessi, jota, jonka kautta sitten teknologia arvioidaan, mallinnetaan ja kustannus, kustannuksia analysoidaan tiukan seulan läpi kuten sanotaan, meillä on hyvin tiukat päästöstandardit. Olemme myöskin todenneet, että Amerikan kansa on tästä hyötynyt, koska me olemme luvanneet heille pienempiä poistoja ja olemme siinä päästöjä siinä olemme onnistuneet. Otamme vakavasti vastuumme seurataksemme näiden määräysten ja puhtaan ilman asetuksen määräysten täytäntöönpanoa kahdesta syystä ensinnäkin. Toisekseen meidän pitää katsoa, katsoa ja valvoa, että kansalaiset saavat sen hyödyn, mitä heillä on luvattu. Ja toisekseen, jos me emme tee tätä työtä, niin myöskään ala ei katso järkeväksi investoida tähän koko puhtaaseen teollisuuteen. He haluavat jonkunnäköisen vakuuden siitä, että tämä kannattaa ja on vaivan väärti meidän sääntelyverkostomme autoille ja kuorma-autoille ovat toimivia. Tiedämme, että tästä tämän ansiosta Yhdysvaltain ilmanlaatu on selkeästi parantunut, vaikka ihmiset matkustavat enemmän ja talouskin on kasvanut merkittävästi. On tärkeää kuitenkin ottaa huomioon, että puhtaan ilman tulokset todellisessa ma- oikeassa maailmassa edellyttävät sitä, että me jatkuvasti muutumme ja kehitymme kehityksen mukana koska te- teknologia kehittyy ja pohjaamme sitten saamiin opetuksiin, joskus kantapään kautta. Muutama asia teille tänään. Ensinnäkin olemme oppineet, että nämä testimenetelmät, niillä on merkitystä. 90-luvulla epä nosti juttuja aika montakin sellaista, sellaisia, sellaisia estolaitteiden kehittäjiä vastaan kevyessä liikenteessä, samoin, samoin sitten raskaan liikenteen moottorivalmistajien suuntaan nämä sitten pikkuhiljaa johtivat tällaisiin, tällaisiin sovitteluihin 95, vuonna, ja noihin aikoihin ne edustivat suurimpia eh, tämän ilmanlaatua säätelevän asetuksen perusteella määrätyistä eh, korva- korvauksista ja rangaistuksista. Ja tätä kautta kehitettiin uusia testijärjestelmiä sekä kevyille että raskaille ajoneuvoille sen varmistamiseksi, että Yhdysvaltain päästöstandardit sitten toteutuvat myöskin käytännössä. Nämä eh, lisää testimenetelmät ohjeet laadittiin valmistajia, auttamaan valmistajia tuottamaan ajoneuvoja ja, ja moottoreita, jotka sitten kestivät täyttivät nämä määräykset normaalissa ajoissa sekä myöskin sitten kiihdyteltäessä ja raskassa käytössä. Samaan pyrimme myöskin sitten tarkastamaan sertifiointisovellukset esimerkiksi raska, raskaiden moottorien valmistajien suuntaan, että he voi, välttäisivät näiden estolaitteiden käytön jo ennen valmistusta. Olemme myöskin sel, sel, sel, selvittäneet heidän ohjelmistokehitystään, kehittelyään ja laitekehittelyään. Toisekseen sitten valvelu ja testaus. Se on tarpeen koko auton käyttöiän ajan noin 150 000 mailia henkilöautoille. Se on niiden normaali käyttö, eikä näiden standardien hyöty lasketaan sitten sen olettamuksen perusteella, että, että ajoneuvot saavuttavat todellakin nämä standardit sitten ja pysyvät niissä koko käyttöikänsä aikana. Sen takia on tärkeää, että me pidämme silmällä näiden autojen suoritus suorituskykyä ja toimintaa siinä tuotannon vaiheessa, ennen tuotantoa, tuotannon aikana, sen jälkeen kun on myyty asiakkaalle. Tässä on erittäin hyvä vahvuus, siinä, että meillä on tämä valta lainsäädännön no-, nojalla ja meillä on erittäin tehokkaita laitteita pystymme sitten pyytämään tietoja aina halutessamme ja, ja asia näiltä valmistajilta. Samoin sitten kaikissa mahdollisissa eli kaaren vaiheissa voimme mitata nämä päästöt teillä ja suruilla. En, en, ennen, ennen tuotantoa tuotan aikana ja sitten sen jälkeen, kun niitä on myyty asiakkaille, myöskin käytetty, aika, käytetty autot siis ovat tämän testauksen alaisina. Ja siitä epään säännöt edellyttävät sitä, että valmistajat testaavat tietyn määrän autoja sen jälkeen, kun ne ovat käytössä vuoden ja taas sitten neljän vuoden jälkeen. Ja sitten EPAlle toimittaa nämä tulokset. että, että tälläkin on oma nimensä tässä viimeksi kuluneen vuosien sen jälkeen, kun olemme saaneet ensimmäisen kerran sitten kasvihuonekaasulle päästörajat Äh, määränneet, äh, kiihdytimme näitä tätä testausta ja sitten myöskin hiilidioksidipäästöjen testaamista. Tämä paljasti koko joukon valmi, autovalmistajia sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti, jotka olivat äh, polttaneet tehokkuutta liioitelleet suurestikin ja näissä merkinnöissä oli väärät, väärät tiedot. Ja nämä ovat jo itse asiassa johtaneetkin aika moniin tällaisiin rangaistusperusteisiin määräyksiin ja ratkaisuihin. Äh, valmistajan suuntaan. Me tietysti olemme Volkswagenista oppineet, että Yhdysvaltaankaan ohjelmat eivät ole kehittyneet tarpeeksi vauhdikkaasti, että ainakaan sillä tavalla, että eivät valmistajat voineet ennakoida. Esimerkiksi viime vuonna äh, pyrimme äh, kehittämään tätä testausmenetelmiä niin, että valmistajille oli yhä vaikeampaa sitten päästä kiertämään näitä määräyksiämme. Eh, tänä päivänä eh, me ajoneuvot, mitä me testaamme eh, polttoainetyypistä ja ylipäätänsä käyttäjästä riippumatta, joutuvat alistumaan sekä tiukkoihin laboratoritesteihin, yllätystesteihin ja sen sellaisiin. Ja jatkuvasti näitä valvontamenetelmiä kehitämme ja sovellamme muutoksiin, mitä tulee autojen uuteen teknologiaan. Ja näin sitten valmistajat ovat jatkuvasti varpaillaan voimaan saattamisen merkityksestä tietenkin voi, äh, käy selväksi, että, että mitkään tällaiset standardit ja muut eivät äh, ole paljonkaan väärtejä, ei niitä tehokkaasti äh, valvota, jos tietysti ei ole mitään tällaisia ranga, rangaistusseuraamuksia, niin myöskään ää, ää, ovat, jos ei mitään, mitään rangaistusseuraamuksia, niin ne jäävät tyhjäksi kirjaimeksi ja aivan tärkeää, olennaisen tärkeää, että, että näillä investoinneilla on sitten selkeät vaatimukset. Sitten tekninen kompetenssi, tämä tietenkin tässä tarvitaan tek, teknistä ja teknologista osaamista, ja sitä, sitä me olemme kehitelleet omaan kansalliseen laboratoriomme Ann Arborin Michiganin. Meillä on koko, koko, koko joukko ajoneuvoja ja polttoaineita, jotka testattavana, jotka sitten, joiden on määrä nämä ilmastomääräykset täyttää. Meidän laboratoriomme on aivan ehdottomaa kansa, kansainvälistä huippua. Sitä, sitä käytet, monet organisaatiot pitävät ikään kuin tämän laboratorio maailman kulta standardina jotta pystymme sitten pitämään lupauksemme puhtaamasta ilmasta. Me olemme kehittäneet kattavan ja monikerroksisen valvontajärjestelmän ajoneuvoille ja moottoreille. Me puhumme tästä, tästä tällaisena 3 kertaa 3 matriisina. Ensimmäiset kolme viittavat testaamisen evaluaatioon. Evalu- jossa kol, kol, sitten auton käyttäjän mittaan ennen valmistusta testataan prototyypit ja sitten seurataan valmistajan omia testituloksia niiden kehittämistä ja sitten valmiit uudet autot testataan, jotta vastaavat sitten prototyypin antamia tuloksia ja todellisen tuotantovaiheen tuloksia ja sitten kolmannekseen ajoneuvot, jotka ovat olleet tiellä muutaman vuoden, katsotaan, että niiden päästörajat edelleen ovat sallituissa rajoissa. Eh, ensinnäkin kolmannessa vaiheessa sitten eh, arvioimme nämä eh, päästöprofiilit ajoneukohtaisissa ja laboratoriossa, niin että voimme sitten kertoa valmistajille, mitkä standardit täsmälleen ovat ja miten heidän laitteensa niihin reagoivat. Sitten meillä on myöskin tien varrella testauspisteitä, että näemme sitten, millä, millä tavalla auto sitten todellisessa käytössä käyttäytyy, ja sinne yllätystestejä, josta, josta ei ne kerrota etukäteen. Yli 40 vuoden historian aikana olemme jatkuvasti pyrkineet päivittämään ja, ja mukauttamaan testaus- ja valvontatoimijamme tilanteen muuttuessa. Otamme vastuumme vakavasti ja koska nimenomaan tämä vastuu varmistaa sen, että puhtaan äh, ilman päästöstandardit todella toteutuvat ja että äh, ala sitten kilpailee taas äh, samanlaisen pelisäännöin. Kiitoksia, että kutsutte tänne minut puhumaan ja toivottavasti tästä oli jotakin hyötyä teille. Uh, kiitokset teille ja Randler. Nyt täytyy sanoa, että me olimme sitä mieltä, että Euroopassa ympäristö, kuluttaja ja terveyslainsäädäntö oli parasta maailmassa, mutta kun kuuntelin nyt huolella teidän johdantoa, niin meillä on kyllä varmasti paljon opittavaa myös Yhdysvalloilta näillä aloilla. aloilla. Seuraavaksi puhuvat jäsenemme. Meillä on ongelmia esittelijöidemme kanssa. Yksi esittelystä on matkoilla, hän ilmoitti siitä etukäteen, mutta herra Säbä on nyt tuolla liikenneruuhkassa ja hän saa sitten myöhemmin puheenvuoron. Toivoisin, että ensin herra Kesä käyttäisi puheenvuoron varjoesittelijänä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Meillä on tulkkaus, en tiedä ymmärrättekö Saksaa. Esitän kysymykseni Saksaksi. Meillä on kyllä tulkkaus. Sydämellisesti tervetuloa tänne valiokuntaan. Mukavaa, että olette täällä. Esittelijä on valitettavasti juuttunut liikenneruuhkaan ja tulee vähän myöhemmin, mutta hän lupasi kyllä tulla. Hyvin mielenkiintoinen puheenvuoro. Tietenkin meillä on Euroopassa vähän erilainen lainsäädäntö ja siinä mielessä minulle olisi tärkeää nyt nähdä, että täsmällisemmin katsotaan, mitä eroja lainsäädännössä on. Voisitteko vielä selvittää, mikä teidän virastonne rooli on, kun määritellään ympäristöstandardeja – ja konkreettisia ilmanlaatutavoitteita. Eli mikä on täsmällisesti teidän roolinne ympäristövirastona? EPA establishes both the ambient air quality EPA asettaa sekä ilmanlaatustandardit, eli miten puhdasta ilman täytyy olla, samoin kuin asetukset, joilla halutaan vähentää päästöjä niin, että saavutetaan ilman, ilman puhtaustaso. Oma erityisvastuuni liittyvät näiden määräysten luomiseksi ö, henkilöajoneuvoille, ö, hyötyajoneuvoille ja muille liikuville ajoneuvoille niin, että varmistetaan e, ilmanlaatustandardit ja niiden toteutuminen Yhdysvaltojen eri alueilla. Eli meillä on kansallista valtaa toteuttaa näitä määräyksiä erilaisten liikkuvien ajoneuvojen osalta, samoin kuin vastuu panna täytäntöön nämä standardit sertifioimalla tuotteet ennen niiden myyntiin saattamista, samoin kuin valvomalla tuotteita ja jos ongelmia on, niin sitten tutkitaan asioita ja asetetaan mahdollisesti myös uhkasakkoja. EPllä on siis, EPAlla on laaja valta Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisesti. Kysymys oli pelkästään siitä, miten puhdasta ilma täytyy olla kansanterveyden suojelemiseksi, vaan EPA voi myös ryhtyä toimiin sitten eri toimijoita vastaan. Mutta olette virkamies, eikö niin? Ettekä vaaleilla valittu henkilö. Parlamentti meillä lopullisesti tekee päätökset. Miten teillä sujuu tuo demokraattinen oikeutus, kun näistä raja-arvoista keskustellaan ja kun ne lyödään, lyödään lukkoon? Um, Erittäin hyvä kysymys, kiitos siitä. Yhdysvaltojen kongressi kirjoittaa lainsäädännön 1970 tuli tämä Clean Air-päätös, ja tässä laissa kongressi, kongressi antoi EPAan viranomaisille valtuudet toimia asian suhteen. Eli kongressi hyväksyi lainsäädännön ja antoi sitten auktoriteetin EPAN viranomaisille näiden standardien asettamiselle niiden täytäntöön panolle. Eli tässä on myös viranomaisen taholta omalle tasolle niin delegoitu tiettyjä valtuuksia panna täytäntöön näitä standardeja. Standards on definiert. Ja kun standardit on määritelty, niin parlamentaarikot siis kongressin jäsenet, eivät ole enää tässä prosessissa mukana niinkö, vaan te EPS määrittelette ne standardit. Mielestäni oli hyvin jännittävää kuulla, miten selvititte, että myös julkinen osallistuminen on mahdollista. Meilläkin on kuulemismenettely, jonka komissio hoitaa. Miten kansalaiset voivat osallistua tähän prosessiin? Teillä ensimmäinen kysymys. Ja toinen, miten pitkälti alan teollisuus on mukana tässä raja-arvojen määrittelemisessä. Sanoitte, että näiden pitää olla sellaisia näiden rajojen, että niistä voidaan käytännössä pitää kiinni. Eli miten se tehdään, miten muut voivat osallistua ja miten teollisuus voi osallistua tämän prosessiin? Um, Yhdysvaltojen kongressilla on merkittävä valvontarooli tällaisiin virastoihin, kuten EPAhan. Samoin me saamme resurssit kongressilta työmme tekemiseksi. Ja siellä järjestetään myös tämän tyyppisiä kuulemisia ja EPAlta kysytään esimerkiksi, millä tavalla nämä standardit on asetettu. Eli tässä on tämä valvontarooli. Millä tavalla tätä auktoriteettia sitten toteutetaan? Meillä on erittäin avoin, läpinäkyvä prosessi. Meillä on julkisia kokouksia, mutta jopa ennen kuin esitämme standardia, me kuulemme eri tahoja. Meillä on erittäin tällainen yhteistoimintajärjestelmä. Teemme yhteistyötä toimit, eri, erilaisten toimittajien, ajoneuvoteollisuuden, osavaltiohallinnon ja niin edelleen kanssa. Me uskomme tällaisen avoimeen läpinäkyvään menetelmään, joten kun meillä on ehdotus kehitteille, niin pidämme julkisen kuulemisen. Otamme vastaan niin suullisia kuin kirjallisiakin kommentteja. Ennen kuin teemme viimeisen päätöksemme, meillä on velvollisuus vastata kaikkiin näihin kommentteihin ja kertoa, millä tavalla me otamme lopullisissa päätöksissämme kaikki nämä eri kuulio- kuultavien tahojen kommentit huomioon. Thank you and thank you for, for both. Kiitos, kiitos sekä kirjallisista vastauksista että tästä tämän päivän alustuksesta. Kirjallisessa vastauksissa kysymykseen 10 mainitsitte sen, että eurooppalaiset testit eivät ole sopineet siihen, että nähdään aidot päästöt. Ja tässä voidaan palata 90-luvulle. Minä kysyisin vähän, mikä on keskeisin aspekti, joka vaikuttaa siihen, että EUn testit eivät ole sopivia tarkoitusperiinsä. Onko siksi, että ajaminen on yleensä aggressiivisempää, nopeampaa vai onko siihen joku muu syy? Kiitos. Vastaus kuuluu kyllä. Kaupungeissa ja muutkin ovat sitä arvioineet. Se on nimittäin kovin vaativa ollenkaan siis tällä itse ajoneuvolle, koska esimerkiksi kiihdytys äh, määrät, äh, huippunopeus, äh, esimerkiksi vaikka ilmastotilaitteen käyt, käyt, käyttämättömyys äh, ja näin poispäin lämmitykset. Meillä on kaupunkiajo, moottoritieajo, kylmissä, kylmissä ajo, korkeassa lämpötilassa ajaminen ilmastointi päällä ja sitten hyvin suurilla nopeuksilla ajaminen, sitten tällainen aggressiivinen tempoileva ajo näistä toimintaolosuhteista tietenkin riippuu sitten, miten, aje, miten se päästöt on. Tietysti hypoteesi on, että insinööri laatii sitten sella, mä suunnittelen sellaisen moottorin, joka kaikissa olosuhteissa vastaa meidän määräyksiämme. On sitten määräysten mukainen. Asiakkaathan ajavat milloin, milloin mitenkin. Alustuksen aikana viittasitte tekniseen kehitykseen. Onkohan menneisyydessä ollut joitain tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että testit eivät toimineet. Vai onko tämä näin ollut aina? Dynamometer test cycles. Varhaisissa dynamometritestisykleissä Yhdysvalloissa tämä perustui siihen, mitä itse testi laitteisto pystyisi dynamometrian avulla selvittämään varhaisvaiheessa nämä laitteet eivät pystyneet käsittelemään tiettyjä kiihdytysnopeuksia. Eli nämä testimenettelyt perustuivat testauslaitteistoon. Tänä päivänä pystytään mittaamaan paljon no, kovempia kiihdytysnopeuksia. Aikaisemminhan toimittiin sen pohjalta, mitä laitteisto kykeni toteuttamaan. Aikaisemmin näissä estolaitteiden osalta huomasimme, että ajoneuvovalmistajilla oli, näitä, oli tällainen huono tulkinta, jonka mukaisesti valmistajat ajattelivat, että päästöstandardit pitää vain tietyissä olosuhteissa saavuttaa. Me emme ole yhtä mieltä tästä tulkinnasta. Ja me otimme sen johdosta sitten mukaan lisätestisyklit. Kirjallisessa vastauksessanne viittaatte myöskin tähän käytössä tehtäviin testeihin, siis tien päällä ja laboratorioloissa. Voisitteko viitata tuohon, mikä on ei-standardimukainen testaus? Mitä se tarkoittaa ja miten ne voidaan yhdistää tyyppihyväksyntästandardimenettelyihin? Thank you. Um, because we do not want the manufacturers... Niin, eh, mehän emme halua valmistajien eh, tie, tietävän kaikkea, mutta epästandardin mukaan on epästandardin mukainen. Ja, ja me eh, käsit, käsittelemme tätä ajoneuvoa eri tavoin, että sorkimme ja törkimme sinne sun tänne. No, tämä on johonkin e- ennakoimattomissa tilanteissa. Me olemme siksi sellaista sen lem, sellaisen lempinimenkin olemme antaneet ennakkoimattomat. Äh, esimerkiksi äh, äh, esimerkiksi laboratorion mittausten tulisi olla hyvin samantapaisia kuin se, millä, millä mitataan sitä, mitä, mitä ihminen hengittää. Elleivät ole, silloin on ongelma laboratoriossa tai sitten ongelma on ajoneuvossa oli kumpi tilanne tahansa kysymyksessä, kuvittelisin, että, että tiimini olisi kiinnostunut siitä, että miksi näin on, näin on mistä nämä poikkeamat johtuvat. Thank you very much, and I would also like to thank you for coming here. Kiitos oikein paljon. Minäkin haluaisin kiittää sitä, että tulitte tänne. Meidän on hyvin mielenkiintoista oppia teidän kokemuksistanne, kun haluamme parantaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Me varmasti voimme oppia teiltä paljon. Kun luin vastauksenne, kirjalliset vastauksenne ja kuuntelin, mitä juuri sanoitte, niin te ette halua, että auton valmistajat tietävät täsmälleen, miten asioita testataan. Eli auton valmistajien ei pitäisi enää voida ennakoida, mitä testaatte ja miten. Mistä lähtien tällainen kulttuuri on lähdetty, tätä kulttuuria on lähdetty kehittelemään. On mielenkiintoista, että teillä on tällaisia varaumia auton valmistajien suuntaan, että eivät pääse huijaamaan. Voisitteko kertoa tästä lisää? No meidän testiohjelmamme menneisyydessä ja nyt on sekä kohdennettu että satunnaista. Me olemme oppineet tästä kokemuksesta viimeksi kuluneen vuoden aikana kuitenkin sen, että meidän pitää olla vaikeasti ennakoitavissa – itse asiassa 2009, kun nämä moottorit tulivat markkinoille, me testasimme ne hyvin tarkkaan. Tiukat testisyklit meillä oli. Jos silloin olisi testattu myös PEMS kannettavien päästöjen mittausjärjestelmien avulla, niitä on paljon. Tiedämme paljon tästä itse ajossa tapahtuvasta testaamisesta. Silloin olisi löydetty nämä estojärjestelmät, mutta silloin aikanaan näitä käytettiin rekkoja varten, näitä PEMS-järjestelmiä, koska sieltä suurin osa dieselautojen päästöistä tulee. Meillä on alle prosentin verran dieselautoja henkilöautoista, eli pidin tätä prioriteettina henkilökohtaisesti, mutta me olemme oppineet nyt tästä jotain ja viime syyskuussa lähetimme autonvalmistajille kaikille kirjeen ja kerroimme, varoitimme, että me muutamme testimenettelyitämme ja pidämme heidän avon ajoneuvojaan vähän pidempään eikä heidän tarvinnut tietää sen tarkemmin miksi. Eli testataan ennen tuotantoa tuotannon aikana ja sitten myös testataan sellaisia autoja, joita saadaan kansalaisilta. Eri tavoin siis. Onko mielestänne tarkoituksena tässä pelkästään toteuttaa ehdoton minimivaatimus, joskus jopa sen alle? Onko tämä nyt teollisuuden luonteessa vai miksi teillä on tällainen lähestymistapa tähän? Back in, in the late 90s. No minä sanoisin, että 90-luvulla tällainen tyyli oli valloillaan. Ja sitten varhaiset estojärjestelmien toimien osalta lähdimme puuttumaan sekä henkilöautoihin että rekkoihin. Ja näin auton valmistajat oppivat läksynsä ja sen jälkeen on selvitetty vähän asioita. Ja meidän Odotuksemme on, että kun miljardin edestä sovitaan tiettyjen yritysten kesken, niin tällä on varmasti pelotevaikutus. En uskoisi, että tämä on enää sisältön valmistajien luonteen mukaista. Ei enää ainakaan. Eh, Jos voisin lisätä yhden asian vielä. Se, mitä monet yritykset tekivät 90-luvulla, on, että luotiin tällaiset sisäiset menetelmät. Estojärjestelmäkomitea oli osana tuotantoa, tuotekehittelyä ja vuosittaista koulutusta ohjelmistoista huolehtijoille. Eli sinne määritellään estojärjestelmät ja miten EPA tulkitsee sen. Me tapaamme meidän kanssaan ennen kuin lähdetään tyyppihyväksyntäprosessiin vuosittain ja tänä vuonna pyydämme kaikkia briefaamaan meitä siitä, minkälaisia menetelmiä käytetään, jotta voidaan estää tällaista järjestelmän käyttöä. Espan, Euroopassa puhumme paljon näistä todellisista käytönaikaisista testauksista, mutta teillä on tällaiset kaskaditestit eh, ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen. Suosittelisitteko, että Euroopassakin pitäisi meillä enemmän testejä, eikä pelkästään näitä todellisten ajo-olosuhteiden aikaisen testejä? Never have. Minä olen insinööri ja insinöörithän eh, elävät tiedosta ja sitä ei koskaan ole eh, liikaa tuskin tarpeeksi. Me olemme aika uteliaita Amerikassa. Siksi meillä onkin tämä tällainen monitasoinen systeemi. Minä olen amerikkalainen, enkä oikein, en juurikaan, kuten amerikkalaiset muutenkaan, halua lähteä neuvomaan, mitä muuten, muiden pitäisi toimia. Enkä, enkä minä välttämättä tiedä, mitkä teidän proseduurinne ovat, mutta mutta olen saanut kuullut, että sekä tämä, tämä tyyppihyväksyntäprosessi ja siinä tapahtuvat mittaukset on askel oikeaan suuntaan, mikä testausmenetelmä on sitten parempi, se on avoin kysymys. Yhteistyöhän tietenkin on voimaa tässäkin. Yhdysvalloissa me ollaan pyrkineet maksimoimaan resurssit esimerkiksi Kalifornian osavaltion kanssa ja sitten Kanadan ympäristöviranomaisten kanssa. Ja olemme laatineet tällaisia yhteisiä valvonta, valvontasuunnitelmia. Ne, ne voimme tietysti kertoa komissiolle. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Demesmaker. Kiitos puheenjohtaja. Niin, puhun hollantia. Sydämesti tervetuloa tänne valiokuntaan. On aivan selvää, että amerikkalaiset hoitavat asioita eri tavoin kuin Euroopassa. Ja olisi mielenkiintoista tietää, miksi tietyt valinnat on tehty ja ymmärtää, miksi ne on tehty, jotta voimme tehdä oikeat johtopäätökset. Tässä yhteydessä haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Kuulemiset täällä valiokunnassa ovat osoittaneet, että kun päästölainsäädäntöä EU:ssa luotiin, hiilidioksidipäästöjen rajaaminen oli tärkein keskeisin toive. Ja tässä on erilainen lähestymistapa Yhdysvalloissa, koska siellä typenoksidien NOx-päästöjen rajaaminen oli alusta asti tärkeänä mukana. Eli hiilidioksidipäästöt ja typenoksidipäästöt, miten määriteltiin se, mitkä rajat halutaan Yhdysvalloissa? We establish our emission standards for both. Asetamme varsin samalla tavalla molempien saastajien päästöstandardit. Mm, asiantuntijamme tekevät hyvin yksityiskohtaisia teknisiä tutkimuksia. Meillä on ajoneuvosimulaatiomalleja, me teemme kustannustutkimuksia, ilmanlaatu, tutkimuksia tarpeiden kartoittamiseksi ja me tutkimme myös, mitä päästötavoitteita vaaditaan NOx- ja CO2-päästöiltä, jotta voidaan lainsäädäntömme tavoitteet saavuttaa. Tämä prosessi on hyvin avoin ja läpinäkyvä, kun näitä standardeja asetetaan. Aika menneisyydessä olemme kuulleet sellaisia argumentteja, että EPA täytyy valita NOx-päästörajoitusten ja CO2-päästörajoitusten välillä tasapaino täytyy löytää. Molempia ei voida vähentää. No, me emme hyväksy tätä. Me uskomme, että on olemassa teknologiaa kasvihuonekaasupäätöjen NOx-päästöjen vähentämiseksi yhtä aikaisesti. Ja tämä on ollut meidän lähestymistapamme. Mm, tämä on vähän toisenlainen lähestymistapa sitten. Oletteko samaa mieltä siitä analyysistä, että sillä tavalla, jolla hiilidioksidi ja NOx-päästöt mitataan ja määritellään, sidotaan tiettyyn teknologiaan. Ajatellen vaikka diesel- tai bensiiniautoja. Uh, uh, with respect, uh, I, I would disagree. No, kaikilla kunnioituksella minä olisin eri mieltä tämän asian suhteen. NOX ja CO2-standardit on asetettu ottamatta huomioon mitään erityistä teknologiaa. Me haluamme varmistaa, että nämä standardit ovat toteutettavissa ja saavutettavissa olevia, mutta sitten me jätämme ajoneuvon valmistajien käsiin valinnan siitä, mitä teknologiaa käytetään, onko hyperteknologia, dieselteknologia vai mikä käytössä. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä Yhdysvalloissa standardien saavuttamiseksi. Me emme puolla yhtä toisen kustannuksella verokohtelun kautta tai standardin osaltakaan. Haluaisin muistuttaa teille, että dieselajoneuvojen täytyy täyttää samat pakokaasupäästötavoitteet kuin bensiiniautojenkin. Me olemme sitä mieltä, että ei ole mitään väliä sillä, mitä tankkiin tankataan, joten tässä ei pitäisi polttoaine valintojen osalta tehdä mitään eriyttämistä. Toinen kysymys vuoropuhelusta Yhdysvaltain ja EUn välillä 90-luvulla Yhdysvalloissa oli jo estojärjestelmä tiedossa. Oliko silloin yhteyksiä EUn ja Yhdysvaltain välillä, jotta voitaisiin estää tulevat skandaalit? Sir, it was, uh, it was... Niin. Tämä uh, oli ennen, ennen minun aikaani, mutta tiedän, että minun tiimini on ollut toiminut Geneven työryhmissä hyvinkin aktiivisina. Ja äh, äänet tämä, tämä ratkaisu koskien raskaita, raskaita ajonauvoja oli äh, suurisen kuuluisa, tuo, kuuluisa tuohon aikaan. Eli kyllä se kaikkien tietoon tuli. Vermeld u dat er ja vähän aikaa sitten ilmeisesti oli epämuodollinen verkosto luotu tiedonvaihtoa varten. EU on myös mukana. Mitä konkreettisia suunnitelmia tässä verkostossa on? I'm glad you asked that question. Hyvä, että kysyitte tämän kysymyksen. Meillä on kaksi, kaksi palaveria toistaiseksi minä kutsuin kumppanini Ann Arborin huhtikuussa ja tässä komissio juuri Israssa piti sen samanlaisen vastaavan kopin. Siellä oli paljon porukkaa, jopa Japanista asti Yhdysvallat aktiivisesti ja täältä komissiolta, komissiosta. Ja meidän konkreettinen suunnitelmamme sisältää tällaisen rutiininomaisen vuoropuhelun, jossa jaetaan tietoja ja parhaita kokemuksia ja ylipäätänsä tämän määräysten mukaisuus äh, valvonnan ja testaamisen ja, ja, ja sitten tällaiset täytäntöönpanoon liittyvät määräykset sitten voitaisiin koordinoida paremmin. Äh, Volkswagen-kysymyksessä äh, mm, tietysti äh, kerroimme paitsi yksityiskohtaisia tietoja testauksista, myöskin näistä ennakoimattomista yllätystesteistä ja niiden järjestelmistä, jolla, joita olemme kehittelemässä saadaksemme koko järjestelmästä tehokkaamaan. Kuten sanottu, lisätieto ei koskaan ole pahasta. Tällä, tällä tavalla pyrimme sitten tällaisen verkoston tietojen jakamiseksi luomaan Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen pahoillani, että en päässyt ajoissa tänne, mutta liikenneruuhka nyt oli vain aivan järkyttävä. Kiitokset siitä, herra Grundler, että tulitte paikalle. Ensimmäinen kysymykseni on, että Yhdysvaltojen Kalifornian ajoneuvotestauksessa, missä teidän mielestänne ollaan nyt menossa? Mitkä ovat trendit niinkö? Ai vahvuudet ja heikkoudet, selvä. I would say that our, our strength is... Vahvuudet, näin sanoisin, liittyvät Clean Air Act-lainsäädäntöön, että on keskitetty viranomainen ja hyvät välineet, joilla voidaan kehittää testausjärjestelmää ja vaatia tietoa auton valmistajilta että saadaan kaikki päästötieto julkiseksi, avoimeksi ja että meillä on tiukka ennakoitava järjestelmä, joka huolehtii sääntöjen noudattamisesta. California ja EPA luottavat siihen, että on tärkeää, että koko elinkauden ajan tuote vastaa vaatimuksia. Sitten heikkoudet. Kuten jo mainitsin, Toivon, että olisimme olleet vähän heikommin, heikommin ennakoitavissa aikaisemmin. Me olemme puuttuneet tähän ongelmaan syyskuusta lähtien, mutta haluaisin vielä lisätä varovaisena amerikkalaisena, että mikään järjestelmä ei ole täydellinen. Olemme oppineet sen, että meidän pitää pystyä sopeutumaan jatkuvasti ja muuttumaan. Toinen vahvuus Clean Air Act-lainsäädännössä on se, että meillä on mahdollisuus jatkaa lähestymistapamme vahvistamista. Olen yhtä mieltä kanssanne siitä, että mikään järjestelmä ei ole täydellinen, joten miten teidän mielestänne EU-lainsäädäntöä voitaisiin parantaa entisestään? I, uh, I do not have... Niin kuin sanottu, minulla ei ole yksityiskohtaisia eh, tietoja Euroopan lainsäädännöstä tai näistä vireillä olevista ehdotuksista, mutta sen verran kuitenkin tiedän, että, että eh, komissio kuitenkin aktiivisesti pyrkii eh, saamaan tietoa tehokkaammin kerätyksi. Näin tietopankkiin. Se on erittäin tärkeää. Tämä valiokunta tietysti antaa oman ehdotuksensa aikanaan koskien tyyppihyväksyntäjärjestelmää, jotta sitten oltaisiin yhdenmukaisemmin liikkeellä jäsenmaasta toiseen. Ja minu, minustakin tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Question, I would like to... Vielä yksi kysymys teille. Oletteko te testanneet Chryslerin tai Fiatin ja GMn äh, ajoneuvoja? Are aimed at the European market. Um, we, we test... Onko se ajoneuvosta, jotka ovat Euroopan markkinoille? Me testaamme kaikki dieselajoneuvot, joita tuotetaan Yhdysvaltain markkinoille. Ja tämä on johtanut siihen, että EPA on antanut hyväksynnän VMWlle, Jaguar, Land Roverille ja GMlle. Oletteko te Yhdysvalloissa löytäneet estolaitteita näiden ajoneuvojen osalta, jotka aikaisemmin mainitsin tuossa? You, um, diesel. Ensinnäkin, kuten sanottu, meillä on hyvin, hyvin vähän vähän diesel-henkilöautoja ylipäänsä markkinoilta vain viiden valmistajana, kuten todella vastasin äsken kysymykseen, niin eh, BMWltä ja General Motorsilta ja Jaguarilta Land Roverilta ovat nämä diesel diesel, dieselmallit hyväksytty, mutta sen kummemmin tästä testaamisesta en tässä, tässä vaiheessa halua sanoa sana, sanakaan. Miksi ette? No, koska testit ovat meneillään. Oletteko löytäneet päästötoiminnasta muita epäselvyyksiä? Onko siis mitään muuta tällaista epäsäännönmukaisuutta löytynyt äh, näiden ajoneuvojen päästö, päästöjen toteutumisesta? En ole valmis keskustelemaan tuosta ennen kuin testaus on saatu loppuun. Kiitos. Toivon, että voitte myöhemmin vastata näihin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Okay, thank you very much. Mr. Torval, Torvaldis. Thank you. Have you, have you here, Mr. Grant? Kiitos. Grönlö, hienoa, että olette täällä. Täällä on ehkä pientä kieliongelmaa, kun ennakoimattomista testeistä puhutte niin mukavasti. Kyllä meillä on enemmän kuin ennakoimattomia testejä täällä Euroopassa, mutta sivu menee sanattuna vain. Ja se, miten te selititte toimijanne, niin tämä kuulostaa kaikki kovin yksinkertaiselta. Tämän puheenvuoron jälkeen voitaisiin olettaa, että ei ole kovin vaikeaa ymmärtää ja keksiä, mitä pitäisi tehdä. Mutta kertoisitteko tälle, jotka eivät ole ammattilaisia niin kuin te, vaan ajattelisitteko, että tyhmiä ovat, jos eivät selviä näistä testeistä? Anteeksi, en ymmärtänyt, oliko tuossa jossain kysymys? If you have an organi- Oli. Jos on organisaatio, joka yleisen tiedon mukaan voisi järjestää tehokkaan testin, eikä niin tee. Olisiko tähän syynä tai selityksenä se, että ei osata tai ei pystytä tai ei ole halukkaita tekemään tällaisia testejä. I really would rather not spend... En lähtisi nyt arvailemaan tällaista hypoteettista kysymystä ja skenaariota ylipäätään, enkä, enkä, enkä siis lähdekään. Classify the European Mutta vastauksessanne, vastauksessanne sanoitte, että eurooppalaiset testit eivät pitkälti ole sopivia siihen, että pyritään selvittämään, mitä siellä materiaalissa tapahtuu. Eli epäsuoraan sanotte, että nämä testit eivät sovellu tehtäviinsä, vaikka ette halua spekuloida. Haluan, että pöytäkirjaan kirjataan, että minä en syytä ketään idiotiksi. Mutta kuten sanottu, ei tämä mitään avaruustiedettä ole, mutta ei se kovin simppeli juttukaan ole kaivaa paljasta huijauksia. Vaatii enemmänkin tällaisen ajonaikaiset päästöjen tutkimukset. Vaaditaan sitten kehittyneet laboratoriot, fiksut, fiksut insinöörit, jotka osaavat esittää oikeat, oikeat kysymykset. Ja yksi vaatimuksista Yhdysvalloissa on se, että asian pitää, valmistajien pitäisi sitten tuossa tyyppihyväksynnän varrella sitten paljastaa nämä, paljastaa nämä erilaiset järjestelmänsä. Aina emme hyväksy heidän perusteitaan, mutta sitten kun auto pääsee päätyy kauppaan, ja puhumme sitten tietysti siis tässä erilaisista testauksista, mitä tehdään, vaativat resursseja tietenkin, ellei saa suoraa tunnustusta. Jatkossa niitä ehkä, ehkä tulee, pitää saada sellaiset laitteet, sellainen pitää olla omata sellainen taito ja innostus ja uteliaisuus ylipäätänsä ymmärtää siksi, että miksi yksi ajoneuvo käyttäytyy eri, eri tavalla todellisessa elämässä kuin laboratorioolosuhteissa. Meidän käsityksemme mukaan ajoneuvon pitää kaikkialla käyttäytyä samalla tavalla ja sitten jos ei näin tapahdu, niin pitää sitten yrittää selvittää, että miksei näin ole muutama vuosi sitten, kuten sanottu, diesel-henkilöautot, äh, äh, autojen osa oli hyvin pieni meidän markkinoillamme. Sitten kun me saimme nämä tiedot sitten täällä isässä Kaliforniassa ja pyrimme sitten selvittämään asiat pohjaa, pohjaa myöten, e-, etsimään, etsimään sitten mahdollisuuksia, vastauksia, kuten Volkswagenin tapauksessa kävi, ja loppu onkin sitten historia. Mutta sen kummimman halua lähteä tässä nyt spekuloimaan. Tämä on täällä tämä kolmikantaa. Parhaimmillaan pitää olla asiantuntemusta, innostusta ja laitteita. Pitää olla tietysti myöskin auktoriteettia ja uteliaisuutta taustalla. Entä tahto? Anteeksi, mikä? Niin tahto. No totta kai, sitäkin. It was very interesting. Not asking the right question is one of the issues that uh, Tämä oli oikein mielenkiintoista, se, että ei kysytä aina oikeita kysymyksiä. Tämä on, tämä on asia, jota me pohdimme täällä tutkintavaliokunnassa. Rova Kylönen. Kiitokset myös herra Grundlerille, että saavuitte kuultavaksemme. Äh, kuinka kauan USAssa kesti kehittää luotettava PEMS-testausmenetelmä ja minkälaista argumentointia autoteollisuus esitti ajonaikaista päästömittausta vastaan? We've been working on uh, the measurement technology. Me olemme tätä mittausta, mittausta, äh, mittausteknologiaa kehitelleet monen, monen vuoden ajan 90-luvun lopulta alkaen jo. Ja olemme tätä laitteistoa käyttäneet, kuten mainitsin, ajonaikaista ajonaikaisia päästöjä raskaista ajoneuvoista. En muista, ku, ka, kauan, kauan tämä ke, ke, kehittelyvaihe kesti. Ää, me, me, emme me, me näitä ää, ajonaikaisia todellisia päästöjä selvittelemme sitten, ää, kuten sanottu, erillisinä, mitä itse auton valmistajiin sitten tulee. Ei, ei, taidettu kysyä heidän mielipidettään siitä, että mitä me oikein tässä ajamme takaa. Ensimmäinen äh, lähestymistapa, koska esimerkiksi hyöty ajoneuvoihin, tämä, tämä juontui tästä äh, näistä äh, taanoisista vahingonkorvausjärjestelystä ei samaa, samaa laitteistoa olemme käyttäneet sitten sen koommin monimien muidenkin tyyppisten ajoneuvojen ja päästölähteiden mittauksiin. Raskaiden ajoneuvojen valmistajia velvoitamme käyttämään näitä, näitä samoja menetelmiä, tätä nimenomaan tätä laitteistoa, jotta sitten todelliset ajonaikaiset päästöt saadaan selvitetyksi. Ja vielä vuosi, vuosi sitten nimenomaan painopiste, vuoteen asti painopiste oli raskas ajoneuvossa. Nyt sitten, kuten sanottu, ollaan siirrytty muihinkin ajoneuvoluokkiin. Mitä sanoisitte eurooppalaiselle autoteollisuudelle, jonka mielestä paastoraja 80 milligrammaa per kilometri on normaaliajossakin mahdotonta, lainausmerkeissä mahdotonta saavuttaa? Ja miten teidän tätä tutkimusjärjestelmää rahoitetaan? Keräättekö jotain kautta – siihen rahoitusta ja onko autoteollisuudella mitään, mitään osuutta tähän? So, EPA is not EPAlla e ei ole tapana asettaa sellaisia päästöstandardeja, joita mielestämme ei voi saavuttaa. Ne ovat kunnianhimoisia, mutta ne perustuvat teknologian ja tutkimukseen. Ja me kyllä annamme riittävästi valmistajille toiminta-aikaa näiden standardien saavuttamiseksi. Emme toimi tyhjössä. Me teemme se työmme avoimesti myös valmistajien suuntaan, joten argumenttimme kyllä ovat aivan avoinna heillekin nähtävä, nähtäviksi. Ainahan emme pääse samaan arviointitulokseen, mutta meidän tehtävänämme on meidän mielestämme nyt asettaa sellaiset standardit, joiden avulla teknologiaa voidaan viedä eteenpäin ja valmistajat toimivat myös kehittävällä tavalla. Jos asianmukaisesti investoidaan tutkimukseen, niin voidaan saavuttaa vielä tulevaisuutta silmällä pitäen uutta teknologiaa. Ja meillähän on kongressissa aina tällainen vuosittainen määräraha prosessi, budjetointiprosessi. Good afternoon and thank you for, for being here. Hyvää iltapäivää ja kiitos, että tulitte tänne selvittämään omia kokemuksianne. Tiedän, että ette halua meille mitään opettaa maltillisena amerikkalaisena, mutta mielenkiintoista tietää, miten tutkimukset ovat sujuneet. Ja katson, myöskin kirjallisia vastauksia Kalifornian puolelta. Teillä on varmasti hyvät yhteydet, mutta haluaisin vain tietää, miten tutkimus tehtiin, joka johti tähän Volkswagen-tapaukseen. Karb sanoo, että JRCn puolelta tehtiin aloite siitä, että pitäisi ehkä tutkia näitä päästöjä. Tämä johti sitten Volkswagen-tutkimukseen. Miten? Siis Minkälainen tieto johti siihen, että lähditte tutkimaan Volkswagenia? Alex, um... Kollegani toimivat Kaliforniassa ja meillä on hyvin pitkä yhteistyöhistoria ja yhteistyötämme on vain vahvistanut tämä viimeisin kokemus. Meillä on pitkät yhteistyösuhteet äh, Kalifornian kollegojen kanssa ja Kaliforniassakin ollaan dieselteknologiasta erittäin kiinnostuneita sen CO2-päästöjen leikkaus mahdollisuuksien vuoksi. En aivan täysin tunne heidän koordinaatiotyötänsä, mutta voin Volkswagenin osalta sanoa, että EPA sai tiedot ICCTn kautta sen osalta, miten käytön aikaiset päästöt niin Kaliforniassa kuin EPAssakin. Todella tartuttiin heti näihin tietoihin. Me olimme mukana kaikissa kokouksissa, esitimme näitä kysymyksiä, emme saaneet tyydyttäviä vastauksia kuitenkaan valmistelta. Mutta siinä vaiheessa, kun alkoivat nämä varsinaiset tutkimukset, niin silloin ICCTn West Virginia yliopisto toteutui nämä tutkimukset. Edelli, aikaisemmat tutkimukset liittyvät enemmän päästökysymyksiin. Eli näissä selvityksissä ICC-tutkimuksissa ilmeni, ilmeni tällaisia epäselvyyksiä. Oliko teillä jotain todellista näyttöä siitä, että estolaitteita käytettiin? Kiitos. Esititte tämän kysymyksen. Yksi asia, on, yksi asia on se, että huomataan se, että käytön aikaiset päästöt ovat korkeita. Ja toinen asia on sitten se, että identifioidaan estolaitteet. Voi olla monia syitä sille, miksi ajoneuvon päästöt ovat standardeja korkeampia. Esimerkiksi katalysaattori ei toimi tai tässä on joku valmistusvirhe. Mm, ja Yhdysvalloissa joka vuosi vedetään monia autoja markkinoilta. Mutta se, että saadaan loputuloksi se, että kysymyksessä on estolaite, niin silloin täytyy toteuttaa kyllä syvällisempi tutkimus. Tässä täytyy olla tällaisia pistokokeita, laboratorioja, käytön aikana tapahtuvia testauksia niin, että varmistetaan se, että onko ajoneuvo valmistettu ja kalibroitu sillä tavalla, että se toimii eri tavalla todellisissa ajolosuhteissa kuin laboratorioolosuhteissa. E Mutta kaikki laitteet, välineet järjessä ovat myös käytössä, eikö niin, että teillä on hyvät yhteydet? Kyllä. Ja jos Euroopassa sitten sanotaan, että ei ollut konkreettista todistusaineistoa sitä, että estolaitteita on käytetty, eikä voitu vetää mitään johtopäätöstä. Miten te pystytte päättelemään, että estojärjestelmä oli käytössä, jos teillä oli samat tiedot kuin eurooppalaisilla? Sanoisin omalta kannaltani ja Yhdysvalloista sen, että Kalifornian henkilöstö ja meidän ei hyväksynyt yksinkertaisesti sitä, että ajoneuvot voivat päästää enemmän päästöjä liikenteessä kuin laboratorioissa. Me jatkuvasti kysyimme kysymyksiä ja saimme vastauksia, jotka eivät ole tyydyttäviä. Tämä siis tuo uteliaisuus, josta puhuitte, että ei hyväksytty näitä eroja. Niinkö? Ja miten uskotte, että nämä erot eivät johtaneet EU-ssa siihen, että lähdettiin tutkimaan asiaa, kun samat tiedot, samia, sama asiantuntemus ja samat hyvät ammattilaiset ovat täällä käytössä. No voin sanoa, että Yhdysvalloissa kukaan ei ollut yllättynyt JRCn raportista. 2009-2010 vuodelta. Me oletimme, että korkeammat päästöt käytössä liittyivät eurooppalaisiin testisykleihin, jotka eivät ole kovin vaativia. Nopeus, kiihdytys ja se, että ei testata eri lämpötiloissa esimerkiksi laboratorioissa saattaisi johtaa siihen. Eli ajateltiin, että nämä eroavaisuudet johtuivat testisyklistä. Ei siitä, että joku päätti huijata tietoisesti. Tämä oli meidän kantamme Atlantin toiselta puolen. Ja me olemme testanneet hyvin tiukasti meidän testisykymme mukaisesti. Ja silloin se hyväksyttiin. On muistettava, että Yhdysvaltain markkinoille on ihan erilaiset ajoneuvot yleensä kuin EU. Nämä viisi ja kuusi ajoneuvot, joita täällä on. Vaatimukset ovat tiukemmat ja silloin pitää olla tiukemmat testit, vaatimammat tekstit myös. Dieselautot, joita myydään Yhdysvalloissa, omaavat paljon enemmän teknologiaa. Ne pitää kalibroida vastaamaan kovempiin vaatimuksiin ja testeihin myös. Eli toinen syy sen, että näin kävi, oli se, että standardit ovat eri, testisyklit erit myös. Edustaja Evi. Grazie. I'll speak in Italian. Kiitoksia, puhun eh, Grazie molte per le sue risposte. Sono... Kiitos puheenjohtaja. Eh, kiitoksia kovasti näistä eh, vastauksista, joita olemme saaneet tänä iltapäivänä. Ihan kiehtovaa kuunneltavaa. Haluaisin kertoa, että voisitte kymmenen kysymykseen vastattavalla, että totesitte, että EPA otti tähän ää, osaa tähän, ää, tähän tyyppi, tyyppihyväksyntäkeskusteluun. Voitteko kertoa, oliko teillä jotain vaihtoehtoja tarjota tässä yhteydessä ajatellen tätä normaalia ajonaikaista käyttöä ja, ja minkälaisia menet, menet, menetelmiä siinä yhteydessä pohditte. Ja vielä yksi kysymys, jos sallit, että kun ymmärsit että kaksi VTLP, eli harmonisoidun testijärjestelmän hylkääminen. Miksi ette halua tätä testimenetelmää Amerikoissa enää käyttää tästä kysymyksestä? minun tiimini äh, osallistunut, kuten sanottu, Geneven kokouksiin siellä, ja meidän roolimme on ollut äh, kertoa koke- koke- kokemuksistamme, ajatellen näitä erilaisia testisyklejä ja niistä siinä tapahtunutta, tapahtunutta varjoitöitä. Tämä tapahtui välittömästi Yhdysvaltain tuolloisten vaalien jäljiltä. Minä tuol- tuolloinen äh, presidentti Obama – antoi ohjeet kasvihuonekaasustandardien kehittämiseksi. Meidän piti sitten tehdä näitä priorisointi- ja resurssointiratkaisujamme noihin, noihin aikoihin ajatellen juuri näiden kasvihuonekaasujen päästöjä Yhdysvalloissa. E, me, me voimme enää jatkaa mitenkään samoilla, samalla taso, tasolla, mitä olemme tähän asti tehneet, ja me pyrimme parhaamme mukaan sitten ö, jakaa sitä tietoa miksi pidimme omia järjestelmämme parempina kuin eurooppalaisia ajonaikaisia, todellisia ajonaikaisia olosuhteita vastaavat tutkimukset olivat. Tuolloin emme olleet vakuuttuneita, koska se tämä VLTB ei tee kaikkea samoin perustein kuin mihin me pyrimme. Me pidämme pitäneet sitä yhtä tehokkaana ollenkaan kuin omia tietysti syklejämme. Me olemme tuolla myöskin keskellä tätä uutta normien määräämisprosessia, siis ensimmäiset kautta aikaan historian ensimmäiset kasvihuonepäästörajat olivat tuolla muotoutumassa. Ja siihen oli vähän vaikea sitten sorkkia siihen kehitykseen enää. Kiitoksia. Vielä toinen kysymys. Äh, EPA ymmärtääkseni te, te, suorittaa teknisiä äh, tyyppihyväksyntätekstejä uusille malleille, tekevät siis näitä ennen kuin kun ne pääsevät siis äh, markkinoille, siis prototyypeille jo toisin sanoen. Ja voiko valmistaja pyytää tyyppihyväksyntää omien testiensä perusteella? Onko se mahdollista ylipäätänsä? tai yksity, yksityisten laboratorioiden testit, kelpaavatko ne tähän tyyppiin hyväksyntään vai, vai tapahtuuko kaikki teidän valvon silmänne alla? Kyllä, näin, näin se menee, että valmistajat todellakin sitten joutuvat eh, toteuttamaan oma, omat eh, testit omassa laboratoriossa voivat toki pestata sinne sitten jonkunlainen yksityisetkin voimat sitten näitä testejä tekemään, mutta periaatteessa kuitenkin äh, tekevät itse tykönään ja sitten äh, toimittavat meille nämä tulokset osana äh, tätä tyyppihyväksyntäanomustansa. Ja sitten parikymmentä prosenttia sitten näistä uusista, uusista autoista joutuva, joutuvat fyysisesti meidän laboratorioihimme sitten testattavaksi, sikäli kun me näin päätämme. Jos sitten tulokset ovat erilaiset kuin valmistajan tulokset, meidän tuloksemme on se, joka pätee ja e jää voimaan. Ja sen, sen mukaan sitten autotyyppi hyväksytään tai ei. Meillä on myöskin sitten testiautoja tulossa testattavaksi suoraan tuotantolinjoilta, Hiinalta, jossa kerromme sieltä sitten valmistaja joutuu sattumanvaraisesti poimimaan hihnalta äh, auton niin testattavaksi, jos me niin toimimme ja haluamme. Kiitoksia. Um, <clears throat> and uh, good afternoon, Mr. and thanks for... Kiitoksia. Ja kiitoksia teille, herra Grundrolle, että olette paikalla. Olen pahoillani, että esitän teille seuraavan kysymyksen, mutta tässä on tehty myös jotakin analyysejä yleisesti ottaen Yhdysvaltojen skandaalista ja siitä, millä tavalla on valtaisesti sakotettu näitä ajoneuvovalmistajia. Ja tätä on analysoitu myös kilpailunäkökulmasta, ottaen huomioon, että tämä valmistajien kohtelu ja sakot, ne, niissä seurataan taloudellisia intressejä ja tässä on vain haluttu vaikeuttaa ulkomaisten toimijoiden ja dieseltoimijoiden pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille. Miten kommentoisitte tätä? jaa. Kuten saatatte, voitte odottaakin, minä olen täysin eri mieltä tällaisen analyysin suhteen. En ole nähnyt tällaista analyysiä. Se, mitä julkaisemme, miten, miten valvomme toimintamme ja miten ohjaamme näitä analyysejä, kyllä tässä on noin hyvin tasapuolisesti kohteltu, kohdeltu eri valmistajia mitä tulee kohtelun kovuuteen. En ole ikinä nähnyt ennen tällaista tapausta massamme Ja vara pääsyteemmekin näin totesikin. Tämähän on aivan omaa luokkaansa nyt. Mitä tulee näihin sakkoihin, niin toivon, että oikein nyt ymmärrätte tämän. Me emme ole tähän päivään mennessä vielä mitään sakkoja asettaneet. Tämä on vielä avoinna oleva kysymys. Meillä on tällaisia osa suosituksia tehty, osa ratkaisuja. Lopullista ratkaisua ei vielä ole. En voi kovinkaan paljon tähän vielä sanoa muuta kuin, että osittaiset ratkaisut liittyvät ajoneuvoihin ja siihen vahinkoon, jota nämä päästöt ovat aiheuttaneet ympäristölle. Mitä tulee investointeihin vihreään teknologiaa, niin tämän osalta on nyt vastuita selvitetty. Olen täysin yhtä mieltä kanssanne tästä, mutta kun tarkastellaan lukuja, niin viimeisin skandaali oli 20 vuoden takaa. Ja tuolloin miljardi Yhdysvaltojen dollaria oli sitten sakkona raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajille. Nyt puhutaan 15 miljardista. Tässä on valtaisa ero jo. Kenties tämä nyt on syynä perustana tälle analyysille, mitä on tehty. Um, Nämä analyysien tekijät olisivat voineet kyllä konsultoida yhdysvaltalaisasiantuntijoita, eli mitään sakkoja ole annettu. Nämä luvut, joita siteratte, edustavat mahdollista kokonaiskustannusta, kun halutaan korjata näiden ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja. Nämä ajoneuvot eivät ole laatuvaatimuksia täyttäviä, voivatko kuluttajat sitten myydä nämä ajoneuvot takaisin valmistajille vai miten toimitaan. Niin sitten tämä toinen osio, miten paljon haittaa on aiheutettu näiden ajoneuvojen toimesta. Tämä on sellainen laskelma, joka liittyy NOx-päästöjen aiheuttamiin haittoihin. Ja sitten kolmas luokka tietysti kuuluu investointeihin. Mm, ja tulevaisuuden teknologiaan. Ja mitään sakkoja ei tässä ole vielä arvioitu. Ja kun otetaan huomioon, että tässä on 600 000 ajoneuvoja, jotka eivät täyty, täytä vaatimuksia, niin kyllä tähän liittyy suuria kustannuksia. Um, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Elronder, että olette täällä jakamassa tietoanne kanssamme. Pari tärkeää seikkaa siitä, mitä sanoitte. Pitäisi olla ennakoimaton ja toisaalta pitää jatkuvasti päivittää ja muuttaa niitä testejä, joita EPA tekee. Todella tähän seikkaan liittyen ja erityisesti viitaten vastaukseenne kysymykseen numero viisi. Mainitsitte, että EPA on luonut uudenlaiset testausjärjestelmät sekä kevyille että raskaille hyötyajoneuvoille. Ymmärtääkseni, kun muutetaan, päivitetään testejä, tehdä niistä parempia, se pitää tehdä mahdollisimman nopeasti, niin ettei anna ajan kulua liian pitkään. Kuinka kauan meni ennen kuin EPA sai uuden testausjärjestelmän käyttöön? Eli miten nopeasti saadaan muutettua järjestelmää testimenetelmästä toiseen? Kiitos. Hyviä kysymyksiä. Lisää. Niitä valtion testausjärjestelmät hyväksyttiin vuonna 1996 ja ajateltiin, että käyttöön otettaisiin vuonna 2000, eli vähän siirtymäaikaa. Nämä testausmenetelmät kehiteltiin parin vuoden aikana ja sitten annettiin teollisuudelle – mahdollisuus sopeutua. Vuonna 2000 nämä uudet järjestelmät otettiin käyttöön ja sitten niitä muokattiin vähän hiilidioksidipäästöjen osalta ja siihen, miten paljon polttoainetta kului. Mutta tämä ei ole mikään pikkuharjoitus muuttaa näitä testimenetelmiä. Tämä tehtiin julkisen prosessin kautta. Aateteollisuus oli mukana omat asiantuntijamme myös. Pari vuotta, aivan varmasti. Koko menettely. Siis sanoitte, että tässä oli julkinen kuuleminen myös testausmenetelmien osalta. No yleensä meidän toimemme ovat olleet sellaisia, että yleensä meillä menee vuosi, joskus kaksi ehdotuksen kehittelemiseen, vähän riippuen siitä, minkälainen tämä ehdotus alun perin on, sääntelyehdotus. Ja sitten noin vuosi kuluu tähän kuulemismenettelyyn, että saadaan ehdotus tai standardit loppuun ajattua. Kuitenkin samalla teitte tämän niin, että että voitte testata myös ennakoimattomasti, jotta voidaan huolehtia siitä, että päästöt ovat tien päällä samantasoiset kuin laboratorioissa. No näitä uusia testisyklejä kehiteltiin, kuten sanoin, 90-luvun loppupuolella ja usea vuosi meni niiden kehittelemiseen. Nämä ovat nyt käytössä, mutta sitten tulee uusiin ennakoimattomiin menettelyihin. Ne otettiin käyttöön 24 tunnissa. kunhan me olimme todenneet, että tässä on ongelma ja olimme oppineet jotain ennakoimattomuudesta. Me esitimme kirjat ja sanoimme, että me käytämme tämän asetuksen säännön mukaan oikeuttamme joko vaatia, että te teette nämä testit tai me voimme testata teidän ajoneuvoamme missä tahansa järkevissä oloissa. Ja tämä ennakoimattomuuskriteeri, jos näin voidaan sanoa. Näin voidaan tehdä ja muutos voidaan tehdä 24 tunnissa, niinkö? aika ei mene kauaa. Niin ei, koska meillä on Clean Air Act-lainsäädännön turvin auktoriteettia mahdollisuudet toimia. Tässä sanotaan selkeästi, että ajoneuvojen on normaali käyttöoloissa vastattava vaatimuksiin. Ja meidän säädöstämme mukaan meille annetaan toimivalta testata koska tahansa, missä tahansa. Tai vaatia, että valmistaja testaa missä tahansa, koska tahansa, missä tahansa oloissa. Esimerkiksi pyysimme tiettyä valmistajaa testaamaan ajoneuvoa eri lämpötiloissa ja antamaan tämän tiedon EPAlle. Eli meidän ei ole pakko käydä läpi koko sääntelyprosessia, jotta saadaan uudet testimenettelyt sovittua. Selvä. Ja tämä on vielä keskeistä siihen, että hautan valmistajat eivät pysty kiertämään järjestelmää. Tämä voisi olla siis keskeistä siihen, että auton valmistajat eivät pysty kiertämään tätä järjestelmää. Sanoisin, että kyllä tässä varmasti pelote vaikutus on ainakin, että eivät pystytä huijamaan tätä järjestelmää viime syyskuusta lähtien. Tilanne on se, että ei tiedetä ihan tarkkaan, miten aiomme testata. Vielä pari kysymystä teidän järjestelmästä, Kun EPA saa ajoneuvoja yksityisautoilijalta, onko tämä vapaaehtoista vapakollista? Ja sitten maksuista, kerääkö EPA-maksuja autoteollisuudelta ja miten tämä maksu toimii? Perustuuko se siihen, miten monta ajoneuvoa myydään vai johonkin muun kriteerin? No siihen, miten saadaan yksityishenkilöiltä autot testattavaksi vapaaehtoisesti. Saadaan ystävällinen EPAN kirje. Haluaisitteko osallistua EPAN vapaa- tähän testiin annamme teille auton käyttöön sillä aikaa ja siivomme auto ja vaihdamme öljyt. Kyllä yleensä tähän tulee ihan hyvä vastaus, mutta vapaaehtoista se on. Meillä on säädös, jossa on nämä maksut, sitä päivitetään tietyin väliajoin. Siinä on tietyt kustannukset, jotka liittyvät testijärjestelmiin. Mutta se on sertifikaattia kohden, eli – henkilöautoa kohden 25 000 dollaria ehkä ajoneuvoa kohden tai ajoneuvoa perhettä moottoreita. Me keräämme nämä maksut ja ne menevät sitten valtiovarainministeriön. Emme siis pääse käyttämään näitä varoja ja kongressi viisaudessaan vuosittain sitten päättää mikään EPN budjetti. Haluaisimme ajatella, että tässä on tietty suhde, mutta ei aivan suoraan. Habe ich Zeit. Herr Grundler, Minuten nicht drei, das ist gut. Dann äh, nehme ich nochmal Bezug auf die erste Frage. Sain vielä muutaman minuutin. En saanut kunnon vastausta mielestäni oikein ensimmäiseen kysymykseen. Miten teollisuus osallistuu teidän prosesseihin? Kansalaisten julkinen osallistuminen, tämä oli selvää, mutta amerikkalainen autoteollisuus, miten hyvin se on muodollisesti mukana? Ja minua kiinnostaa eurooppalaisena, ovatko eurooppalaiset etujärjestöt jotenkin mukana, joko suoraan tai jotenkin osallisena? Tämä jäi minulla vielä lisäkysymyksenä mieleen. Sure, I didn't answer completely. Um... Kiitoksia. Niin, ehkä äh, vastaukseni oli hiukan äh, vajavainen, kun puhun yleisesti ottaen yleisellä tasolla. Auton valmistaja tietenkin, mutta hyvinkin tiiviisti mukana tässä tietenkin haluaa tietää, millä ta- miten testituloksensa pärjäävät muussa vertailussa, miten markkinat ylipäätänsä vetävät ylipäätänsä, missä äh, he menevät, ovat hyvinkin tiivisti siis mukana silloin, kun me tätä lainsäädäntöprosesseja kehittelemme ja sääntelyprosesseja kehitämme käymme esimerkiksi Saksan, äh, Saksassa, äh, Aasiassa, Detroitissa äh, autotettaiden kehitysosastoilla. Saamme sitten ensi, ensikäden tietoa. Mm. Pidämme tarkoin vaari tietenkin, ettei se tieto mihinkään vuoda. Oma laboratoriota me kehitämme viimeisen kehityksen huippuina, esimerkiksi juuri vaikkapa kasvihuonekaasu mm, tilanteen Eh, mutta eh, täysin hakkeroida sanaa väärä, mutta kuitenkin käymme, käymme sieltä eh, heiltä tätä tietoa onkimassa, miten he näitä testejä tekevät. Ja pyrimme sitten virallisissakin puitteissa kysymään, kysymään sitten kasvatusten auto, autovalmistajilta suoraan, eikä, eikä suoraan tietenkään kansainvälisten yhdistysten kautta tai muuta. Tämä on Kovin ankarasti kilpailtu ala, jos olet mikä, eli käymme siellä heitä itse kysymään. Kiitoksia, tämä oli kattava vastaus jo, kiitos. Totesin, että, että, saatte tarpeeksi rahoitusta ja teillä on tarpeeksi työntekijöitäkin ajatellen tulevaisuuden virheiden karsimista JRCn e ISPRAn kautta. Meillä on samantyyppinen organisaatio. On, onko, millä, millä tavalla te, te esimerkiksi tätä työvoimaa ylläpidätte, että miten paljon, paljon teitä tutkimusti ja tutkijoita teillä on muka, mukana tässä mit, mi, mit, mittaustouhussa ja äh, erityisen kiinnostavaa olisi myöskin sitä taustaa vasten, että, että, että, että, että, että, että, että, että tässä ei ole kyse niinkään laitepetoksista, vaan, vain, vaan lähinnä tätä testausohjelmistojen sork, sorkkimisesta. Minkä, minkälaisia asiantuntijoita on, äh, teillä on ja mistä te on niitä, äh, olette hankkineet, oletteko itse kouluttaneet niitä ajatella vaikka Volkswagenin omaa tapausta, jossa heillä oli ihan omat IT-asiantuntijat tätä hoitamassa. Miten teillä? Kiitos. Tämä oli aika kattava kysymys. Ensinnäkin minä sanonut, että kongressilta saamme riittävää rahaa, rahoitusta. Kuten totesin, että kongressilta rahaa tulee ja siitä rahasta olemme kiitolliset. Meidän organisaatiossamme meillä on noin 350 virkamiestä – jolla onko nämä eri vastuut, ajoneuvot, polttoaineet ja niin poispäin. Kaikki. Näistä kolmesta ja puolesta sadasta noin ka, nämä ovat 200 tällaista teknistä tiedemiehiä, testaajia, teknisen puolen asiantuntijoita, parisataa testaa ajoneuvoja on asiakkaihin yhteydessä valvonnan mm, puitteissa ja näin poispäin. Kaiken kaikkiaan noin 12 miljoonaa dollaria tämä kustantaa. Ja siihen saamme varat sitten, kuten sanottu. Mutta kuten sanottu, kaikki suurin osa tästä testauksesta tapahtuu talon sisällä. Siinä tämmöistä val- valtiovallan omaa touhua, emme sitä oikein uskalla, uskalla luota kenenkään yksityisen käsiin, mitä sitten tietotekniikan asiantuntijoihin, ohjelmistoasiantuntijoihin tulee. Onneksi me olemme jo kauan no, noudattaneet oikeaa rekrytointipolitiikkaa ja saimme käsimme autoteollisuudelta, teollisesta pätevää väkeä, jotka sitten tuolla EPssä kalibroivat sitten meidän ohjelmistomme ja moottorin testauksemme. Koko joukko näitä henkilöitä on palkkalistoillamme. Esimerkiksi minun tuota, henkilöauto puolestani vastasi aikoinaan auton valmistamisesta, prototyypistä siihen valmiiseen malliin, joka tuolla esittelyhuoneessa kiltelee. Eli tämmöistä talenttia meillä on. Ei meidän äh, tarvitse er- er- miljoonaa erilaista ohjelmistolinjaa äh, linjaa tutkia. Kyllä meillä on näppärä, näppärämmät konstit sieltä löytää äh, joku mahdollinen estolaite tai tapa, jolla näitä testituloksia pystytään muuntamaan. Hmm. Esimerkiksi me voimme pyytää esimerkiksi valmistajalta saa avaimen esimerkiksi siihen, millä pääsemme sitten itse moottorin tietokonejärjestelmän sisään. Sekin on mahdollista. Se on aika, va- aika tehokas työkalupakki, joka meillä on. Siinä on paljon tehoa. Vähän riittämättömästi niitä toistaiseksi vielä. Jos teillä on kongressissa ystäviä, niin lopatkaa. Hello, I will speak in French. Puhun ranskaa. Lämpimät kiitokset teille siitä, että tulitte tänne ja vastaatte näin tarkasti kysymyksiimme. Minulla on yksi kysymys, joka liittyy todellisiin ajonaikaisiin olosuhteisiin näihin testeihin. Tämä on yksi testisykli, joita toteutetaan ajoneuvoille, eli todelliset ajonaikaiset olosuhteet. Miten pitkään niitä on teillä tehty? Miten pitkään kesti siinä, että saitte aikaiseksi käyttöön ne luotettavaa tekno- teknologiaa? We adopted our, um... Me otimme käyttöön uudet parannetut laboratoritestisyklit 90-luvun lopulla ja vuonna 2000 tämä aloitettiin todellisesti tässä oli nämä viisi sykliä, moottoritie, nopeat nopeudet ja niin edelleen. Ja testien tarkoituksena oli kattaa ajoneuvon erilaiset toimintaolosuhteet, eli viisi testisykliä, johtaa siihen, että tässä täytyy miinus 50, 40 ja 32 asteessa testata näitä ajoneuvoja, esimerkiksi myös nopean jarrutuksen tai nopean kiihdytyksen aikana. Nämä ovat sellaisia olosuhteita, joita normaali ajoneuvo toimiessaan kohtaa. En nyt voi täysin tarkentaa, miten pitkään näiden viiden syklin kehittämisessä kesti noin kolme lisäsyklin kanssa, mutta olen varma, että tässä meni muutamiakin työvuosia. Viimeisin asia, jonka opimme, on se, että meidän täytyy todella olla ennalta arvaamattomia, ennakoimattomia. Eli jokainen ajoneuvo, joka testataan, joutuu käymään nämä tarkat toistettavissa olevat laboratoriotestit läpi, samoin erilaiset ajo-olosuhdetestit, tämä on erittäin tärkeää, ja samoin meillä on näitä ennakkoimattomia testejä, kuten myös PEMS-testausta tien päällä. Me emme hyväksy sitä, että käytetään vain yhtä testijärjestelmää. Kokoomuksemme osoittaa, että tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on se, jota todella tarvitaan, jos haluamme varmistaa, että ilmanlaatu on hyvä. Eli vuodesta 2000 lähtien olette toimineet näin. Eli siis noin 16 vuotta on testattu todellisissa ajo-olosuhteissa tapahtuvia päästöjä. Onko Yhdysvalloissa lainsäädäntö vaatinut tämän tyyppistä testausta? vai antaako amerikkalainen lainsäädäntö teille tulosvelvoitteet? Teillä on silloin lainsäädännön mukaan liikkumavaraa toimia parhaan, parhaaksi katsomalla tavalla? Onko lainsäädäntö erittäin tarkka erilaisten testityyppien osalta vai onko liittovaltiovirastolla kapasiteettia määrätä eri toimista ja myös kehittää asioita, koska esimerkiksi teknologia kehittyy. Voitteko toimia näin vai pitääkö joka kerta asia hoitaa lainsäädännön ja Yhdysvaltojen kongressin kautta? That's an excellent question. Aivan loistava kysymys Alku lähde näille uusille vaativimmalle testeille liittyy kongressin Clean Air-lainsäädännön uudelleen tarkasteluun, jotka hyväksyttiin, siis nämä muutokset hyväksyttiin vuonna 1990. Mutta vastaus kysymykseen kyllä meillä on lainsäädännöllistä pakollista testisykliä ja sitten me sopeutamme näitä myös lainsäädäntöön. Tässä meille jää myös liikkumavaraa testata niin standardisyklien kautta kuin ei-standardisyklien kauttakin meillä on mahdollisuus sopeuttaa, ottaa käyttöön uusia testausmenetelmiä, niin kuin olemme toimineet viime syyskuusta lähtien. Ja voimme näin testata ajoneuvon päästöjä missä tahansa mahdollisessa ajoolosuhteessa joka normaali auto saattaa kohdata. ei ajoneuvoa kannattaisi meidän mielestämme testata 120 Fahrenheit-asteen olosuhteissa, koska harvoin ajoneuvoa sellaisessa olosuhteissa käytetään, mutta testeissä on huomattu, että 85 astetta eli 35 celsiusta on aivan testattavissa oleva lämpötilaa. Meidän mielestämme ajoneuvojen pitäisi täyttää testistandardit kaikissa normaaleissa ajoolosuhteissa. Meillä on nyt testisyklit paikallaan ja me testaamme näitä eri asioita nyt erilaisten välineiden kautta myös TEMSien avulla. Vielä yksi pikainen kysymys teille. Te olette varmaankin nähnyt, että Euroopassa on valmistajia, joiden lämpötilaikkunat ovat sellaisia, että kun nämä lämpötilat ylitetään, niin järjestelmät päästöjen osalta pysästymät, eritoten noksien osalta. Vastauksessanne kysymykseen kaksi te sanotte, että lämpötilaikkuna, jonka sisällä järjestelmän täytyy toimia on miinus 17 plus 35 celsiusta. Mitä mieltä te olette eurooppalaisten autovalmistajien lähestymistavasta? Honor my modest American uh, attribute. No, en halua mitenkään olla vaatimaton meidän panoksemme osalta. No, Meillä on laaja ikkuna tässä ja se on sopeutettu lainsäädäntöprosessiin. Meidän mielestämme voidaan kyllä odottaa, että Amerikassa ajoneuvo saattaa olla näissä, toimia näissä lämpötiloissa ja päästövalvontajärjestelmän pitäisi olla operatiivinen tässä tämän ikkunan puitteissa Ja tämän vuoksi on sitten myös RDE hyväksytty ja tämä on merkittävä askel eteenpäin. Kiitoksia sitten edustaja Nenäsmaker. Thank you. Niin, kiitos. Grönler, sanoitte, että vähän aikaa sitten sovittu RD e todellisten ajanaikaisten päästöjen sääntö on hyvä asia, mutta onko se sopiva Toimiiko se? Ja viittaisin tuohon tyyppihyväksyntäkysymykseen. Tiedetään, että Yhdysvalloissa tyyppihyväksyntätekijä on 0,4. Miten te arvioitte tätä? Uh, I'm not sure I... En ole ihan varma, mistä tuo 0,4 tyyppi ylempi hyväksyntätekijä tulee? Vai viittaatteko tuon raskaiden hyötyajoneuvojen moottorikysymykseen? Vaatimusten mukaisuus. Tällainen tekijä ei ole henkilöautojen osalta. Siis tällaisia siis teillä ei ole tällaista lukua vaatimusten mukaisuuden osalta, niinkö? Ehkä ymmärrän kysymyksenne nyt väärin. Mutta vastaisin näin, että me oletamme, että ajoneuvot käytössä ovat päästöjen osalta hyvin samanlaiset kuin laboratorioissa PEMS-testauksemme kannettavien päästöjen mittausjärjestelmien osalta ovat sellaisia, että voidaan käyttää niitä screening-välineenä. Jos ongelmia löytyy, niin tutkimme – ja testaamme uudestaan sekä laboratoriotesteissä että muutoin. Mutta me oletamme, että päästöt ovat samantyyppiset. Eivät ihan täsmälleen samanlaiset koskaan, koska maailma muuttuu jatkuvasti, mutta samantyyppinen tason pitäisi olla, muuten siinä on joku ongelma. Välineet, anteeksi, ajoneuvot, jotka on luotu sellaisiksi, että ne toimivat eri tavoin tiellä, kun laboratorioissa ovat tällaisten estojärjestelmien mukaisia mielestämme. Komission kanta on toisenlainen todellisten ajonaikaisten päästöjen osalta. Tätä pidetään tällaisena tyyppihyväksyntämekanismina. Me olemme lähestyneet asiaa vähän toisin. Valvomme hyvin tarkkaan sitä – ja voimme oppia siitä, mitä tekin opette todellisten ajanaikaisten päästöjen järjestelmästä ja muutamme omia menetelmiämme, jos olemme sitä mieltä, että se on tarpeen, mutta minulla ei ole sinänsä näkemystä tänä päivänä siitä, ovatko nyt vaatimusten kertoimme tässä oikea lähestymistapa. En oikein tiedä tästä tarpeeksi pahoittelut. Thank you. Uh, Mrs. Kiljonen. Thank you. Kiitoksia toisella kierroksella puhun englantia. Tuolla kävin vähän hoitamassa asioita välillä. Niin, enimmän osan ajasta Euroopassa suojelemme autovalmistajia ja moottorivalmistajia, unohdamme asiakkaan, mikä on tärkeää. Sikäli kun, sikäli kun ymmärrätte, Katsotteko, että teidän lainsäädäntön, jossa turvataan asiakkaan oikeudet, on parempi jollain tavoin kuin meidän tekäläinen lainsäädäntömme? Ja, ja millä tavalla mm, näette Euroopan autoteollisuuden tilanteen tulevaisuudessa nyt, nykyisessä markkina, markkinatilanteessa? Ää, tilanne on heikohko Yhdysvalloissa esimerkiksi. Onko mitään mahdollisuutta saada palautetuksi äh, äh, yhdysvaltalaisten asiakkaiden luottamusta dieselteknologiaan enää ikinä, vai miten tämän asian näette? Mielenkiintoinen kysymys todellakin. Enhän minä ole äh, Yhdysvaltain kuluttajalainsäädännön asiantuntija millään muotoa. Meidän tehtävämme äh, oli pitää huolta äh, ympäristöstä ja että kuluttajia suojellaan äh, näiden päästö, päästösääntöjen uudistamisen kautta. Et, et, me, meillä tavallaan sitten ei oikeastaan ollut mitään vaihtoehtoja tässä yhteydessä valtiovallan kuluttajien suoja porukat sitten tämän osan tästä ratkaisusta VTOssa tekevät. Minä en ole tarkka, miten siellä sitten asioita pohdittiin. Totesitte, että on, on, tilanne olisi vaikea jollakin tavalla Yhdysvaltain auto markkinat ovat olleet jatkuvassa nousussa, joka kuu ja kuudetta vuotta peräkkäin 2015 rikottiin ennätyksiä. Henry Fordin, sitten Henry Fordin päivien ei ole autoteollisuus jatkuvasti tämä autokauppa ollut nousussa äh, kuuden, kuutta perättäessä vuotta. Äh, autoja on tarjolla pilvin pimein ja kaikki äh, automallit tai autoluokat, esimerkiksi juuri tällaiset pikapit ja pienet kuorma-autot ovat tehostaneet huomattavastikin suorituskykyään. Tämä on ollut todellakin merkittävä kehitys ja nyt kun olemme tätä puoli, puoliväliä tarkastelut katsomme, että kaikki hankkeet ovat kustannustehokkaita. Mitä dieseliin sitten tulee? Se on vähän mutkin kysymys se. Dieselautojen maine on kolhiuntunut Yhdysvalloissa – mutta eh, ei se, eh, se eh, muutenkaan oikein ollut pääsemässä, päässyt vielä vauhtiin markkinoista. Esimerkiksi verokohtelu Yhdysvalloissa diesel, dieselin ja, ja, ja bensiinin välillä on sama. Ei mitään taloudellista etua ei ole dieselauton ää, valitsemiseksi. Joku teho, teho etu saattaa olla, mutta taloudellista etua siitä ei saa Äh, diesel, äh, kilpailuna on kilpailussa on tullut hyvin, hyvin, hyvin tehokas uusi puhtaampi ja tehokkaampi, äh, tehokkaampia bensiinimalleja. Volkswagen oli su, su, merki, merk, merkittävin di, di, diesel, dieselautojen myyjä ja muut, muiden osuus on muutamassa prosentissa. Eli markkina, markkinakysymys, markkinointikysymys aika pitkään amerikkalaisen auto, autonomistajien muisto. Äh, muisto on, muisti on pitkä. General Motorsin dieselautot olivat järkyttävää floppi. Heistä diesel, dieselin katku on miestä, vaikka ei enää pidäkään paikkansa. Äh, äh, me emme ole dieselvastaisia ollenkaan. GMkin on kehittänyt kolme erittäin tehokasta uutta dieselmallia ja kuten todettu, näiden kaikkien ympäristövaikutusten, mallien ja tyyppien ympäristövaikutusten pitäisi olla samanlaiset. Mutta aika näyttää. Sikäli kun, sikäli kun sitten halutaan palauttaa luottamus dieselin. Kuten jo mainitsin aiemmin, Äh, Jaguar Land Rover-hanke äh, äh, on, on kokonaan uraa uurtava lähestymistava meidän markkinoilla. Katsotaan, miten lähtee lentoon. Kiitos, puheenjohtaja. Herra Grundler, neljättä viimeistä kertaa. Dieselin rajat ovat hankalasti saavutettavissa, vaikka puhdasta diesel teknologia on olemassa. Ja hiukkasongelma dieselin osalta on ratkottu filterin kautta euro kuuden osalta myös typen oksidiongelma on ratkottu pitkälti. Ja dieselin osalta on yksi etu erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta. Kysymys, joka Euroopassa nyt syntyy, on se, onko niin, että Yhdysvalloissa ajatellaan yksilön terveyden suojelemista enemmän kuin ilmaston suojelua. Onko näin? Kiitos vielä. Oikein paljon minulla on oikeastava dieseliä. ei ole ajettu markkinoilta. Kyllä, dieselautoja voidaan myydä. Dieselteknologia on yksi valinta, joka tehdään. Me olemme sitä mieltä, että kun me mallinnamme, pohdimme, miten 2025 hiilidioksidi päästötavoitteisiin päästä, emme ajattele, että dieselmarkkinat kasvaisivat. Tämä liittyy siihen, miten me ymmärrämme dieselteknologian kustannukset verrattuna kilpailevaan teknologiaan. Mutta tässä on kyse markkinoiden valinnasta ja auton myös. Mitä tulee valintaan sitten kansanterveyden ja planeetan ilmaston lämpenemisen pelastaminen? Tämä valinta ei ole tarpeen, koska voidaan vähentää teknologian avulla sepä, sekä tykenopsidia että hiilidioksidipäästöjä. Meillä on paljon vaihtoehtoja auton valmistajille ja niitä pohditaankin – siitä, miten aerodynamiikkaa voidaan esimerkiksi parantaa, miten saadaan parempi teho dieseleistä. Ja nämä ovat kilpailukysymyksiä, nämä ovat sellaisia valintoja, joita markkinoilla tehdään myös Yhdysvalloissa. Eli emme usko, että dieseliä markkinoilta pois, mutta kyllä se on kilpailtava muiden kanssa. Thank you. Uh... Kiitoksia toista kertaa minä esitän kysymyksiä. Kenties vain yksi kysymys teille, koska te olette korostaneet sitä, että te olette myös insinööri. Ja niin teille kysymys näin insinöörinä on se, että voisitteko, voisitteko selittää, miten kylmäkäynnistyksen aikana ajoneuvo toimii paremmin ja sen päästöt ovat vähäisempiä kuin tällaisessa kuin lämminkäynnistyksessä? Tiedän, että tämä on aika hankala kysymys. No, Vastaus on ei. Ei tämä minun mielestäni kuulosta ollenkaan järkevältä. 48 53... Tutkimuksen mukaan 48 ajoneuvoa 50 osoittaa tätä aika erikoista tapa toimia. Eikö tämä tarkoittaisi sitä, että asiaa pitäisi tutkia hieman syvällisemmin teidän mielestänne? Tiedän kyllä, mitä yritätte tässä tehdä. Minä totean tähän vain, että sekä ICCT että Kalifornian osavaltio, kun ne testaavat näitä Volkswagen-tuotteita, huomasivat tämän. Ja on esitetty kysymyksiä, miksi näin on. Eli oikeastaan te vastasitte kyllä. That's, uh, that is very difficult to explain why a vehicle... On hyvin hankalaa selittää, miksi ajoneuvo toimisi tällä tavalla epätavanomaisella tavalla, ja tämä aiheuttaa kyllä varsin suurta uteliaisuutta, miksi näin on. What I was doing then. No, koska nyt tiedätte, mitä minä tässä yritin, niin sanon teille vain, että tämä oli tietysti tulosta äh, Saksan liikenneministeristä ministerin sanoista. Hän sanoi, että 48 ajoneuvoa 50 toimi tällä tavalla ja siellä ei sitten vaadittu mitään lisää tutkimuksia. Kenties tämä olisi siis hyvä kysymys Saksan viranomaisille, mutta kiitos, että te vastasitte kysymyksiin kysymykseen ja että teidän tutkimuksenne johti tähän volkswagen skandaaliin Okay, thank you very much. I have a... Kyllä, näin oli. Um... Nyt varmaan sitten viimeinen kysymys teille. Me saimme hieman lisää aikaakin tähän. Europe and, and the state. Ymmärsin äh, vastauksistanne, että meidän menetelmämme eivät ole, äh, äh, ole vertailukalpoissa, koska käytetään ajanaikaisia mittauksia eikä, eikä näitä laboratorio tyyppihyväksyntä arvoja. Ajatellen tätä Euroopan tilannetta ja Volkswagen-skandaalia, se osoittaa, osoittanut selkeästi sen, että tarvitaan uutta, uusia testejä komissiossa ja jäsenmaissa. Tämä vaikuttaa tällaiselta niin kuin viimeiseltä askelelta. Ja argumentaatio on, on nimenomaan tämän ajanaikaisten arvioiden, arvojen puolelle kallistuvaa. Oletteko samoilla linjoilla? Vaikeampaa varmaan oli, olisi jossakin muualla tätä testiä varmasti suorittaa. Toki ne meillä, me toteutamme näitä erilaisia testejä ajonaikaiset mukaan lukien mukaan osana tyyppihyväksyntäprosessia, mutta tällaisen seula, seula, seulaksi ää, päättää olla hyväksymättä, mm, hyväksymättä tyyppiä. Siihen ei ehkä ole, siitä ei ehkä ole. Tämä on uusi lähestymistä. Katsotaan sitten, miten tämä ajonaikaisten tulosten mittaaminen etenee. Sinällään RD, RD on todennäköisimmin äh, riittämätön tältä, tältä osin. Tässä yhteydessä pitää ottaa uusia, uusia testejä. Täytyy korostaa sitä, että tällaisia äh, tek, tek, teknisiä äh, edistysaskelia pitää ottaa ja niitä pitää tiukentaa, jos halutaan nämä äh, puhtaan ilman mm, äh, tavoitteet saavuttaa. Jos antaisin neuvoja, mitä en tee, valtimattomana ihmisenä, lähtisin tässä hyvinkin kattavasti liikkeelle. Teillä on hyvin maaperä aika laajalti tässä 28 maata jämäkät testimenetelmät ja testikäytännöt ja markkinaseura, markkinaseuraus, seura, markkinasoiden seuranta on niin ikään tärkeää. Aika haastavaa kyllä, jos ajatellaan, kuinka paljon jäsenmaita teillä tässä on ylipäätänsä että saavuttaa. Siinä, siinä se haaste juurikin olen kyllä meidänkin valiokuntamme haluaa Euroopan ilman puhdista. Kiitoksia teille selkeistä, selkeistä vastauksista. Kiitoksia. Tämä on, tästä on paljon evä, evästystä meidän loppu, loppuraportin Euroopan rakastajana, Euroopan kaisten kaupunkien ihailena. Olen iloinen siitä, että voin tulla takaisin uuteen puhtaampaan Eurooppaan. If, there are some additional questions... Jos lisäkysymyksiä teillä vielä olisi, niin voitte lähettää kirjallisesti ne sihteeristölle 30. syyskuuta mennessä, siis se on perjantai. Eli kenties joitakin seurantakysymyksiä vielä teille. Vielä lämpimät kiitokset teille, herra Grundler.